Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner vos places. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan paikoillenne. Vous avez reçu le... Te olette saaneet esityslista luonnoksen. Olemme saaneet tietoa tulkkausjärjestelyistä kokouksessa. Edelleen täällä pöydillä ne löysit tällaisen tervetuliaispaketin jossa on muun muassa hyödyllistä tietoa uusille jäsenille koskien työtä ja vastuualueita, joita budjettivaliokunnan jäsenillä on. Teillä on myös tällainen tase aikaisemmalta vaalikaudelta. Sen myös sihteeristömme on laatinut. Ja kiitänkin heitä tästä. Korjausluonnos on kiertetty täällä. Te olette voineet sen tutustua 18. heinäkuuta. Tässä on kyse muutoksesta, joka on olennaisesti tekninen. Tästä pitäisi, tämä pitää sovittaa yhteen muiden toimielinten kanssa läheisessä yhteistyössä esittelijä Greslen kanssa. 232 säännön mukainen sääntötyöstöksessä niin vastuuvaliokunnan pitää tutustua tähän luonnokseen ennen kuin se sitten mahdollisesti annetaan täysistunnon käsittelyyn. Tämän takia minä ehdotan, että tämä korjaus otetaan esille, esitetään seuraavassa täysistunnossa, mikäli kukaan jäsen ei vastusta tätä. Haluaisin varmistua siitä, että vastalauseita ei ole että tämä, tästä korjauksesta ollaan samaa mieltä ja että sen täällä valiokunnan jäsenet yksimielisesti hyväksyvät. Ja koska näin on, niin käymme läpi 2015 budjettiesitystä, talousarvioesitystä kiinnittäisin huomionne siihen seikkaan, että tämä kohta esityslistalla liittyy kohtiin 4 ja 5, joista meillä ei ole vielä esittelijää. Tässä on kyse joustovälineen käyttöönotosta ja solidaarisuusrahastosta. Kuten te jo tiedätte, neuvosto lopultakin päätyi sopimukseen viime viikolla Koreperin tasolla, jotta että leikattaisiin komission budjettiesitystä kahdella 1,5 miljardilla maksumäärärahoista ja 500 miljoonaa maksusitoumusmäärärahoista. Tätä tapaa toimia voidaan hämmästellä, koska jo nyt on varsin huomattava kuilu sitoumusten ja maksumäärärahojen välillä. Te olette panneet merkille, niin kuin minäkin, että vähennetään 2,1 miljardilla maksuja ja sitoumuksia on vähennetty vain 500 miljoonalla. Mutta meillähän on sitten vielä tilaisuus tähän palata ja keskustella siitä. Nyt annan välittömästi puheenvuoron Ruva Garcia Zavalille, yleisesittelijä koskien pääluokkaa kolme. Ja sitten annan puheenvuoron Monika Holmajerille koskien muita pääluokkia. Madame le rapporteur général, vous avez... Pääesittelijä, yleisesittelijä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että ei ole paljonkaan tässä kerrottavaa koskien ensi vuoden talousarviota, niin kuin te juuri hyvin selititte. Ja neuvostohan on jo ottanut kantaa ja on päättänyt leikata 500 miljoonaa sitoumuksista ja ja yli kaksi miljardia maksumäärärahoista, joten jälleen kerran neuvosto ei pyri ratkaisemaan isoa maksuongelmaa, joka meillä on, vaan edelleenkin vain leikkaa maksumäärärahoja ensi vuodelta. Ei pidä unohtaa sitä, että komission ehdotus koskee maksumäärärahoja tuli ihan ehdottom ihan viime hetkellä, mitä tulee rahoituskehyksen, rahoituskehyksen joten jo ajateltiin, että tässä olisi vieläkin suuri ero rajassa ensi vuonna, mutta jos pidetään kiinni sitä summista, jota komissio on antanut, niin siltikin neuvoston halut leikata 2,1 miljardia. Ja suurin piirtein nyt katsotaan sitten, kun alamme neuvottelut ja miten asia täällä parlamentissa käsitellään. Katsotaan, onnistummeko siinä, että neuvosto lopultakin tekee sellaisen päätöksen, joka on järkevä ja vakavahenkinen ja toimii komission esityksen mukaisesti koskien lisätalousarvioesitykseen. Voimme korjata nämä ongelmat. Nyt meillä oli vielä ihan ajankohtaista tietoa ja uskon, että komissio tulee todennäköisesti syyskuussa esittämään täsmällisesti, mitä, minkälaisia tarpeita on tämän vuor- tänä vuonna vielä ja miten sitten suhtaudumme ensi vuoteen. Eilen kulttuuriasian valiokunnassa, jossa olin varajäsenenä siellä, käsiteltiin myös talousarviokysymyksiä ja komission komissio on vastuussa äh, muun muassa kulttuurista ja nuorisokysymyksistä koulutuksesta, ja siellä varoitettiin jo, että jos emme ajoissa tee päätöstä hyväksymään näitä lisätalousarvioita, niin jälleen kerran maksumäärähät toisella kaudella koskien Erasmus-stipendejä tai apurahoja voivat olla vaaran alla, joita toivottavasti ei tulla samaan tilanteeseen kuin viime vuonna jälleen kerran. Se, siinä ei löydetä ratkaisuja ajoissa ja meidän täytyy sitten järjestää lisäkokouksia ja hyväksyä näitä lisätalousarvioita kiireellisesti, koska tämä on huomattava esimerkki, eh, juuri, eh, tai tässä on hyvä esimerkki Erasmus, se on ehkä parhaimpia esimerkkejä Euroopan politiikasta, mutta kuitenkin tämäkin nyt vaarannetaan budjetin myötä. Minä uskon, että esittelijänä ja Euroopan parlamenttina muutenkin saamme tukea ja saamme aikaan tällaisen tiukan kannan suhteessa maksumäärärahoihin, joka on kaikkein isoin ongelma ikävä kyllä, joka meillä on, koska minä haluaisin puhua maksumääräsitoumuksista, koska siitähän on kyseessä politiikassa, jota meidän pitää harjoittaa ja sitoumuksissa ilmaista meidän prioriteettimme ja maksumäärärahat olisivat vain tällainen tekninen tulos sitoumuksista, joita on tehty täällä parlamentissa yhdessä neuvoston ja komission kanssa. Ikävä kyllä meidän täytyy käyttää osa työstämme siihen, että yritämme saada neuvoston ymmärtämään, että sen pitää maksaa nämä päätetyt ohjelmat, joihin on jo sitouduttu, mutta me emme voi unohtaa tietenkään poliittisia prioriteetteja, joita parlamentilla on. Meidän pitää saada eurooppalaisille ohjelmille mahdollisimman paljon varoja, jotta nyt tänään tehdään nämä, kun tulokselliset investointeja odotetaan vuosia, koska EU-budjetti, vaikka se onkin pieni, niin se kuitenkin avustaa jäsenvaltioita ja on tärkeää monissa ohjelmissa, joita voidaan investoida ja voidaan saada Eurooppa uudistamaan teknologiansa, infrastruktuuriaan saada se kehittymään, koska EU, Euroopan pitää kilpailla muun maailman kanssa, e, eikä voida kilpailla vain kaikkein huonommalla laadulla, alhaisimmilla paikoilla. Meidän pitää kilpailla tiedolla ja taidolla, ja siksi budjetin kautta meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan ja auttamaan jäsenvaltioita ja vaikuttamaan siihen, että tietyn tyyppisiä ohjelmia edistetään, koulutukseen liittyviä kysymyksiä, jotta esimerkiksi jotta Euroopassa tulee jälleen tällainen viitekehys koko maailmassa. Joten 50 prosenttia maksusitoumuksiin ja 50 prosenttia eh, maksumääränä, että ne toimivat tehokkaasti, koska jos emme näin tee, niin emme pysty tekemään kunnolla työtämme. Vielä yksi pieni kommentti, pari tietoa näistä pilottihankkeista ja valmistavista toimista, vaikkakin talouden summa on varsin pieni, niin se on kuitenkin varsin tärkeä asia parlamentille ja Euroopan parlamentin jäsenille, jo tämä toinen aikaraja esittää tällaisia hankkeita on umpeutunut näiden kahden kierroksen aikana jäsenet ovat esittäneet 117 pilottihanketta 33 valmistelevaa toimea ja näistä 27 on uusia ja 24 olemassa olevia hankkeita. Kyseessä on noin 1,5 miljoonaa euroa. Me olemme saaneet jo ensimmäisen arvion komissiolta tässä, tästä asiasta. Tehän tiedätte, että me lähetämme Euroopan komissiolle kaikki ehdotukset, joita on tehty, jotta sitten komissio voi teknisesti arvioida sitä, onko mahdollista vai ei toteuttaa ne, ja me olemme saaneet tämän arvion. Ja edellä on vielä neljä jäljellä, jotka pitää vielä arvioida. Ne saamme sitten syyskuussa samalla, kun saamme arvion tästä tois, toisen kierro, toisesta kierroksesta. Minä olen aina pitänyt kiinni siitä ja jatkossakin pitää kiinni siitä kriteeristä, että komission arviointi on tietenkin äärimmäisen tärkeää, mutta jos parlamentti päättää, että on joku poliittinen prioriteetti viedä loppuun joku pilottihankkeista, ja vaikkakin komission arvio ei ole täysin ty- tyytyväinen, niin me silloin pyrimme auttamaan komissiota, jotta tämä kuitenkin voidaan toteuttaa. Tämä on välttämätön ehto, tämä arviointi, mutta se ei vielä riitä, että tehdään päätös siitä, viedäänkö hanketta eteenpäin vai ei. Ennen kaikkea meidän pitää pitää kiinni omista poliittisista prioriteeteistamme. Siinä kaikki. Kiitos. Merci, madame le rapporteur. Kiitoksia yleisesittelijä. Kiitoksia teidän huomioistanne. Uskon, että tässä vaalikauden alussa meidän pitää olla erityisen valppaita, mitä tulee maksumäärärahoihin ja niiden suhteeseen sitoumuksiin, koska jos sitoumukset eivät saa rahoitusta, niin se voi näyttää tällaiselta vähän tekopyhältä tai teskenneltä, eikä voida suvaita sellaista, että EU velkaantuu eikä maksa sitten näitä kerääntyneitä laskuja. 5 miljardia 2024 vuonna miljardia 2013 ja todellakin tämä suuntaus on varsin huolettava. Meillä tulee olemaan tilaisuus palata näihin kaikkiin kysymyksiin lähitulevaisuudessa. Kuka haluaisi ottaa kantaa? Herra Manka. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni za zhrnutie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän teki yhteenvedon tästä asiasta. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Kaikkein suurin ongelma on se tosiasia, että me teemme sitoumuksia, mutta maksuja ei sitten suoriteta. Minä olen ollut itse kaupunginjohtajana aikoinani ja johtanut itsehallinnollista aluetta ja tiedän, mitä se tarkoittaa, kun maksut ovat myöhässä. Me rakennamme yhteyksiä, rakensimme jäsenvaltioiden välille yhteyksiä toisen maailmansodan jälkeen ja äm, rakennushankkeita ja 50 prosenttia näistä varoista tuli omista varoista. On suuri ongelma, kun maksut myöhästyvät. Meillä oli muutamia vuosia sitten eh, hyväksytty direktiivi, joka, jonka mukaan neuvoston pitäisi kymmenen päivän sisällä kaikki maksut suorittaa – tai 60 päivän sisällä. Ja nyt neuvosto on omaa päätöstään rikkomassa. Tämä on erittäin suuri ongelma. me onnistu maksamaan ajoissa kaupunginjohtajat eivät saa maksuja, sitten eivät maksa yrityksille. Nyt vain pieni osa yrityksistä pääsee rahoituksen piiriin. Tässä on rakenteellinen vääristymä ja tämä on jotakin, mikä neuvoston pitäisi nyt ymmärtää. Meidän täytyy tehdä perheen parhaamme, jotta voimme tämän asian ratkaista. Tämä ongelma toistuu joka vuosi ja ainut ratkaisu, jonka siihen näen, on se, että me toteutamme sitoumuksemme Eli toteutamme omien varojen järjestelmän. Tiedän, että herra Juncker on tähän varainsiirtoveron toteuttamiseen sitoutunut ja toivottavasti tämä tulee onnistumaan. Monsieur Torvalds. Kiitoksia. Turvals. Turvals. and... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle. Yksi ensimmäistä lauseita esityksen oli, jos neuvosto tekee järkevän päätöksen. Tämä jos-lauseke, vaikka tulenkin joulupukin kotimaasta, en pitäisi uskoa joulupukkiin, en kuitenkaan usko siihen mahdollisuuteen, että neuvosto jonakin, jossakin lähitulevaisuudessa tekisi näin järkevän päätöksen. No, ehkä sitten lähempänä joulupäivää voidaan ajatella eri tavalla. Mutta ensin pari kommenttia ongelmasta. Minusta jotkin sitoumukset, joita tehdään, ovat hiukan opportunistisia. Me olemme taipuvaisia tekemään sitoumuksia silloin, kun me tiedämme, että niitä ei lähiaikoina tulla kuitenkaan toteuttamaan. Ehkä meidän pitäisi olla hiukan pidättyväisiä tässä mielessä. Sillä jos jatkamme sen osoittamista, että olemme parhaita varojen käyttäjiä maailmassa ja käytämme varoja, joita meillä ei ole, niin lopputulos on aika surullinen. Kun sanon, että minä pitäisi katsoa sitoumuksia, haluaisin yhden sitoumuksen kuitenkin neuvostolta, ja se koskee puolivälin tarkastusta. Nimittäin, jos siitä on aikomus tehdä vain jotakin muodollista, me joudumme tilanteeseen, jossa joku sanookin todennäköisesti, että budjettivaliokunnassa on lauma idiootteja, enkä minä haluaisi tällaista tapahtuvan. Joka tapauksessa Euroopan arktoriteetti tässä voisi kyllä muuttua. Herra Lewandowski. Difficult budget 2015. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä vuonna 2015 talousarvio on hyvin vaikea. Äh, meillä on vain 22 prosenttia varoista, jotka on suunnattu nyt uusiin ohjelmiin ja 40 prosenttia menee vanhojen ohjelmien äh, loppuun saattamiseen, jotta tämä olisi hallittavissa kun ajatellaan vuoden 2014 takapainotteisuutta, avain vuoden 2015 onnistumisessa on se, että meillä on lisäyksiä talousarvioon vuonna 2014, että voimme tämän kuilun kattaa. Meidän tulee keskittyä nyt sitoumukseen ja tämän jälkeen siirtyä maksuihin, joita takapainotteisuutta voidaan parantaa. Meillä on vielä kaksi miljardia liian matala katto vuonna 2015 verrattuna siihen, mitä vuonna 2014 todellisuudessa on kulutettu. Tänä vuonna katto on kahdeksan miljardia matalampi kuin se, mitä viime vuonna todellisuudessa kulutettiin. Eli tässä meillä on vaikeuksia ja ratkaisu vuoden 2014 osalta on mielestäni sellainen, että on mahdoton toteuttaa kunnollista hallintoa vuonna 2014. 2015. Neuvosto on muuten täysin ristiriidassa omien lausuntoinsa kanssa. Voin niihin viitata kesäkuun neuvoston lausuntoon strateginen agenda unionille muutoksen aikoina ja se, että meidän tulisi investoida tulevaisuuden talouteen ja käyttää Euroopan unionin rakennerahastoja ja yhdistää yksityistä ja julkista rahoitusta ja helpottaa investointeja. Leikkaukset ovat täysin ristiriidassa sen kanssa, mitä hallinnon suhteen vuosina 2006-2007 hyväksyttiin. Meillä tulee olla tämän kuulun kattamiseksi nyt lisäyksiä vuodelle 2014. Merci. Kiitoksia sitten herra Zani. Grazie signor Presidente, grazie alla... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän yleisesittelijää hänen johdannostaan. Olen nousi tässä budjettivaliokunnassa ja kun aloin lukea ja tutustua Euroopan talousarvioon, olin todellakin järkyttynyt tästä maksumäärähatilanteesta kaksi ja se kirja on ollut esi- oli jotakin 12-vuotiaisiakin juttuja. EU ja neuvosto ovat potkiskelleet tätä ongelmaa vuodesta toiseen eteenpäin. Jos me haluamme olla uskottavia kansalaisten silmissä, meidän täytyy toimia sitoumustemme mukaisesti. Näin ollen mielestäni neuvoston kanta maksumäärärahoista ja 2025 kaudella on mahdollista hyväksyä. Meidän pitää tehdä kovasti työtä, jotta voimme poistaa tätä, vähentää kuilua ja edelleenkin toimia uskottavasti. Niin kuin kollegat täällä ovat sanoneet, kyse ei ole vain uskottavuudessa Tämä on myös taloudellinen kysymys, koska jos unioni ei pysty maksamaan laskujaan palvelujen tarjoajille, paikallisviranomaisille esimerkiksi, niin silloin he eivät voi investoida, eivät voi maksaa palkkoja ja tämä tulee tukahduttamaan taloutta entisestään ja luo tällaisen kestämättömän noidankehän. Si. Kiitos. Nyt voimme aloitamme keskustelun heti sen jälkeen, kun yleisestelijä on puhunut. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron Rova Holmajerille, koska hän ei äsken voinut olla paikalla sitoumustuksen takia, mutta nyt on paikalla. Ja jos teille sopii, annan eh, heti puheenvuoron Rouva Holmajerille, jotta hän täydentää aikaisemman esittelijän puheenvuoron ja jatkamme sitten se välittömästi keskustelua hänen puheenvuoronsa jälkeen. Niin. Minä omistaudun Euroopan parlamentin budjetille. Siihen on ollut yhdessä puhemiestön kanssa hyvin intensiivisiä keskusteluja meillä on hiukan erikoinen tilanne lähtien liikkeelle siitä, että vaalikausi on päättynyt ja että monet jäsenet poistuvat parlamentista vuonna 2014, mikä tätä on ollut keskimääräistä enemmän, jopa oli odotettua enemmän. Tämä vaikuttaa osittain myös vuoteen 2015, koska poistuvat kollegat, heillä on oikeus tällaisiin siirtymäkauden rahoitukseen ja ne täytyy, nämä rahat täytyy uudestaan löytää budjetista. Sen lisäksi kollegakaan takanani, niin hän huolehtii komission osalta myöskin budjetista, joten kollega Devanskin kanssa olemme siis, tämä kasvu on nyt 1,8 prosenttia, siihen tulevat myöskin palkkojen sopeutukset vuodelta 2011-2012 0,4 prosenttia, jotka vuonna 2015 täytyy ottaa huomioon budjetissa – Tämä on vähemmän kuin pääsihteeri oli suunnitellut. Meidän täytyy keskustella myös rakennuskustannuksista ja siitä, lykätäänkö niitä vai rahoitetaanko ne välittömästi. Leikkauksissa, joita budjettiin on tehty, on vedetty mukaan 67 viran poistaminen, eli yhden prosentin poisto viroista, jonka parlamentti toteuttaa. Parlamentti meidän budjettimme ei ole siksikään täysin normaali, että meillä ei vielä ole sopimusta alueiden komitean ja sosiaalisen komitean kanssa, joihin voisi tapahtua tällaista vaihtoa virkojen välillä. Nämä virat ovat edelleenkin kummassa budjetissa, joten tämä vääristää tilastoja. Meillä oli todellakaan realista nousua, joka olisi tämän mukaista, miltä näyttää, vaan pitäisi odottaa sitä, minkälaisia muutoksia nimenomaan viroissa tulee – Ajattelen sitä, että alueiden komitea ja taloussosiaalikomitea, että ne kumpikin luopuvat viroista ja antavat niitä Euroopan parlamentille. Se ei kuitenkaan merkitse parlamentin budjetin nousua, vaan kysymys on virkojen siirrosta toimielimestä toiseen, toista ne poistetaan virkasuunnittelusta ja toiseen ne lisätään – Tämä näkyy tällä hetkellä vielä plussana Euroopan parlamentin budjetissa. Pyytäisin kuitenkin, että tämä poistetaisiin sieltä. Tulen tekemään selkeän laskelman tästä syyskuuhun mennessä, koska syyskuun mennessä toivottavasti saamme lopulliset luvut niin, että voimme toimia eh, niin, että meillä on halussamme oikeat tiedot. Mitä tulee erityisin tietyt ongelmia, jotka liittyvät neljään muuhun alueeseen tai muihin alueisiin, meillä on erityisiä ongelmia ulko suhdehallinnossa, jossa neuvostokunnasta on tehnyt irrationaalisia, liian suuria, suhteettoman suuria leikkauksia. En ymmärrä, mitä siellä on tapahtunut, koska tätä kautta osin ei voida enää täyttää virkoja. Joka tapauksessa meidän pitäisi laajentaa ulkoisen ja virkoja tarvitaan, koska muuten ei voida täyttää esimerkiksi lähettiläiden tehtäviä. Toinen ongelma liittyy tähän Batman Tradiin. Eli meillä on Euroopan unionin tuomioistuin, neuvosto ja tuomioistuin ovat käyneet keskusteluja. Ja näyttää siltä, että neuvosto ei ole lukenut omaa kantaansa, jonka se itse oli itselleen määritänyt Nimittäin se leikkasi tuomioistumelta pois sen, mitä se oli sille aiemmin juuri luvannut, mikä on aika hämmästyttävä ilmiö. Ongelma on siinä se, että tuomioistuimessa on nyt tapausten, käsiteltyvien tapausten määrä kaksinkertaistunut, mikä on johtanut siihen, että osittain käsittelyt kestävät jopa kolme vuotta. Meillä on mukana tässä tapauksessa, joihin liittyy paljon kustannuksia, joissa äh, ne, joista henkilöstöstä on kysymys, joudumme maksamaan jopa yhden miljardin rangaistusmaksuja. Ja nyt jos käy niin, että EU häviää ne tapaukset, silloin me joudumme maksamaan nämä korkoinen takaisin. Ei, ei voi olla niin, että käsittely kestää kolme vuotta, joten tämä ongelma, joka liittyy Euroopan unionin tuomistuminen, on asioista pitää keskustella asiallista ja keskustella neuvoston kanssa siitä, miksi se on luopunut omasta kannastaan, jonka se yhdessä tuomioistuimen kanssa oli neuvotellut. Tämä on jotakin, mitä minä en ymmärrä. Se on asia, josta pitää keskustella neuvoston kanssa, mutta muuten on vain olemassa pieniä ongelmia muissa osissa budjettia, mutta kaikki mun normaalia ja siitä voidaan käydä keskustelua. Merci, madame le rapporteur. Merci. Kiitoksia esittelijä, kiitoksia näistä tarkennuksista. Meitä todella odottaa aikamoiset aikamoinen urakka ja meidän pitää pystyä osoittamaan, että parlamentti toimii esimerkillisesti. Me tulee julkisten varojen käyttöön nyt puheenvuoron saa puheenjohtaja, anteeksi, herra Deutsch. Herra puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensinnäkin minä itsekin haluaisin kiittää, osoittaa tunnustusta kollegoille, jotka ovat esittelijöinä siitä työstä, jonka he tähän mennessä ovat tehneet haluaisin kolmessa, kolmessa kohdassa koota yhteen oman kantani. Ensinnäkin on hyvin selvää, itse ymmärrettävää, että haluaisin tukea sellaista kantaa, joka minun on myöskin minun henkilökohtainen näkemykseni ja poliittinen vakaumukseni, eli vuoden 2015 budjetin osalta Eurooppa-neuvoston kanta on sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Se on hyväksy sellainen, että sitä ei voida hyväksyä siksi, että tämä neuvoston kanta ei missään, millä muotoa auta meitä olemassa olevien ongelmien ratkaisemisessa. En haluaisi nyt toistaa tässä sitä, mitä kollega Lewandowski jo sanoi, mutta vastuun sitomusten ja maksumäärärahojen välillä oleva kuilu, se ei pienene, vaan kasvaa entisestään. Ja hyvin huomattavasti se vaarantaa kahta yhteistyötä yhteisöllistä politiikkaa, kohesiopolitiikkaa, samoin kuin yhteistä maatalous- ja aluekehityspolitiikkaa. Näillä alueilla olevia ongelmia tällä ei ratkaista, vaan näitä ongelmia vain kasvatetaan. Toisaalta haluaisin kiinnittää huomiota siihen, että 2015 budjetin yhteydessä syntyvät ongelmat, niiden juuri minun mielestäni on nähtävissä siinä, että vaikka on syntynyt kompromissi monivuotisen rahoituskehyksen osalta. Tämä kompromissi ei kuitenkaan ole hyvä kompromissi, vaan hienosti sanottuna keskinkertainen kompromissi pelkästään. Viime kädessä pidän myös tärkeänä sitä, että kiinnittäisin neuvoston huomio siihen, että vaikka neuvosto on vain yksi Euroopan unionin toimielin, on kulunut vain muutama viikko Euroopan parlamentin vaaleista, ja vaalia edeltävänä aikana jokainen unionia kannattava eurooppalainen poliitikko puhui siitä, että tarvitaan Eurooppaa lisää. Siitä olimatta kuitenkin neuvosto jatkaa samaa näytelmää, jossa silloin kun on kysymys symbolista kysymyksistä, silloin neuvosto suurella rakkaudella puhuu siitä, että tarvitaan lisää Eurooppaa, mutta kun on kysymys käytännön kysymyksistä, todella kourin tuntuvista asioista, budjettiasioista, silloin neuvosto yksiselitteisesti on sen kannalla, että Eurooppaa pitää olla vähemmän. Tämä on täysin sellaista, mitä voidaan ymmärtää. Haluaisin nyt kuitenkin vaatimattomasti kiinnittää neuvoston tämänhetkisen puheenjohtajavaltion huomion, neuvoston jäsenten huomion siihen, että olisi hyvä, jos myöskin käytännön kysymyksissä oltaisiin enemmän Euroopan kannalla. Ja minä toivon, että parlamentti ottaa tässä asiassa valiokunnassa erittäin tiukan kannan. Merci, Monsieur Vaughan. Kiitoksia sitten, herra Vaughan. Thank you, Chair. Herra Vaughan, uh, uh puheenjohtaja, mielestä molemmat estät puhut varsin hyvin ja rajoittaisin puheenvuoroni yleiseen talousarvion kiittäisin tästä siitä, että meitä muistutte siitä, kuinka tärkeitä sitoumukset ovat. Nehän ovat tärkeitä tässä valiokunnassa myös, koska maksumääräsitoumukset ovat tällaisia lupauksia tulevaisuuden varalta, mutta kun puhumme ensi vuoden talousarviosta, tällainen ongelma jälleen kerran tulee olemaan maksujen taso. Me olemme jo kuulleet, että neuvosto haluaa leikata talousarvioistusta, jonka komissio on esittänyt maksujen kohdalta noin kahdella miljardilla eurolla ja tällähän tulee olemaan varsin ikäviä seurauksia erityisesti, kun tavallaan tunnustaa, että nyt jo puuttuu rahaa ja tietää, että nämä leikkaukset liittyvät pääluokkiin 1A ja 4, jotka ovat meille prioriteettikysymyksiä. Siis tosi ikäviä seurauksia. Ikävä kyllä, jälleen kerran jotkut jäsenvaltiot haluavat kiistää tämän tosiasian ja sanoa, että mitään todella ikäviä ongelmia ei olekaan. Olisi varsin hyödyllistä, jos valiokunta Kysyisin komissiolta, missä on näitä vakavia ongelmia. Ehkä komissio voisi kertoa meille, missä viivästymistä tapahtuu, milloin maksuja ei ehkä toteuteta. Olemme jo kuulleet, että Erasmuksen kanssa on ongelmia, mutta tämä on vain yksi esimerkki. Jos komissio on paikalla ja oletan, että ovat paikalla, haluaisin eh, saada yksityiskohtaisia tietoja ja sitten ehkä voisimmekin osoittaa ei vain tälle valiokunnalle, vaan jopa neuvostolle – että jos maksumäärärahat eivät ole oikealla tasolla, silloin syntyy isoja ongelmia, kun nämä maksut viivästyvät. Merci. Kiitoksia tästä keskustel... Kes... Tästä keskusteltiin vähän viime keskiviikkona täysistunnossa ja se oli hiukan es- esimakua tästä. Herra Lano. No puheenjohtaja, hyvät kollegat, minäkin haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää, joka todellakin tässä kävi läpi tärkeät äh, seikat äh, pohditaamme varten. Mielestäni budjettikysymyksissä äm, on kyseessä Euroopan unionin tulevaisuus ja se, että kansalaiset Euroopan unionia kunnioittavat. 25. toukokuuta huomasimme, että tätä emme ole onnistuneet kansalaisille välittämään valitettavasti. Jos me ajamme politiikkaa, jotka vaikuttavat, politiikkaa, jotka vaikuttavat kansalaisiin ja alueisiin, emme saa kansalaisten kiitollisuutta. Minä olen äh, viisi vuotta sitten jo Euroopan parlamentissa äh, ollut käsittelemässä ähm, sellaista budjettia, joka on 1,23 prosenttia BKTstä. Me olemme nyt sitoum- maksuissa yhden prosentin tasolla ja sitoumuksissa 0,94 ta- prosentin tasolla. Suurin piirtein tilanne on kestämätön, sillä meillä tulee olla maksusitoumuksia, jotka ovat vähintään äh, maksumäärärahoja, jotka vähentää maksusitoumusten tasolla. Meidän täytyy nykyään palata tähän kysymykseen, joka on erittäin tärkeää. On totta, että jos ajattelemme alueita, sillä minähän olen Union Française pour le territoire toiminnassa mukana vielä jonkin aikaa. Meidän täytyy ottaa huomioon se, että solidaarisuus alueiden välillä on erittäin tärkeää. Tämä on julkisen politiikan äh, eräs viipuu, aluepolitiikka, infrastruktuuri, äm, informaatio, kaikki nämä asiat ovat sellaisia, että luonnollisesti ne kiinnostavat kaikkia kansalaisia. Nykyisin meillä täällä ei ole oikeutta äh, tulla huijatuiksi. Meidän täytyy vastustaa sitä, mitä neuvosto ajaa ja selittää, että äh, neuvoston ja jäsenmaiden etujen mukaista olisi toimia niin, että Euroopan unioni olisi paljon näkyvämpi kansalaisille. Olen sitä mieltä, että, ja tämähän on jo mainittu, ja tätä toisettiin Strasbourgin täysistunnossa, että omien varojen kysymys on erittäin tärkeä kysymys valiokunnallemme. Nyt jos jatkamme äh, tätä soutumista ja huopaamista, emme pääse hyväksyttämään ratkaisu. Meidän täytyy hyvin nopeasti päästä omien varojen suhteen hyväksyttävään päätökseen, erityisesti varainsiirtovaron osalta. Pelle. Vielä viimeinen puhuja, kolmella. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin yhtyä kiitoksiin, joita osoitettiin esittelijöille. Minusta nyt todellakin lähes kaikki on tullut sanotuksi siitä huolimatta. Haluaisin vielä kerran tuoda julki kantamme. Totta kai Euroopan unionin ja myöskin parlamentin on toimittava sen puolesta, että budjetti on lakien mukainen ja luotettavalla tavalla suunniteltu ja toteutettavissa. Se merkitsee tässä tapauksessa konkreettisesti sitä, että sitoumusten ja maksumäärärahojen tason täytyy olla tasapainossa. Ei voi olla niin, että tässä syntyy aukko, joka kasvaa vuosi vuodelta. Ja minulla henkilökohtaisesti on sekin vaikutelma, että kukaan ei täsmälleen tiedä, milloin mitkäkin maksut on maksettava milloin mihinkin sitoumuksiin, mitenkin sitoumuksiin on vastattava. On saatava aikaan avoimuutta suhteessa kansalaisiin. Tämä avoimuus voi myös parantaa meidän neuvotteluasemiamme silloin, kun on kysymys siitä, että voimme selkeästi esittää, voidaan, kun saamme selkeästi nähdä, mitä sitoumuksia milloinkin on, mihin sitoumuksiin milloinkin on vastattava. Samaan aikaan kuitenkin tällaiset äh, tasapain, tasojen tasapainottamiset eivät saa merkitä sitä, että budjettia automaattisesti korotetaan. Näin aikoina kansalainen ei tätä voisi ymmärtää, sillä rahat, joista me puhumme, ei ole meidän rahamme, se on kansalaisten rahaa, se on veromaksajien rahaa, joten siinä mielessä meidän pitäisi olla rehellisiä, eikä suunnitella mitään varauksia, jotka eivät ole mitään varauksia todellisuudessa, koska tiedämme vuodesta toiseen, että nuo varaukset muka ennaltanäkemättömiin maksuihin tullaan tarvitsemaan. Minusta niitä pitäisi avoimella tavalla myöskin ilmaista äh, budjetissa menoina. Me tarvitsemme siis äh, kattavaa, selkeästi ymmärrettävää luku, selkeästi ymmärrettäviä lukuja, koska vain siltä pohjalta voimme työskennellä. Merci. Kiitos. Nyt Kysyisin komissiolta, joka on läsnä budjettipääjohtajan paikalla. Onko teillä kenties joitakin huomioita? Madame la directrice générale. Rouva pääjohtaja. Much, uh, Mr. President. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tässä tilanteessa komissio ottaa nämä huomionne ilolla vastaan. Olemme hyvin tarkkaan kuulleet parlamentin jäsenten lausunnot ja luonnollisesti odotamme yhteistyötä kanssanne, kuten sanoitte, läpi näkyvämmän ja selkeämmän työn merkissä, jotta pääsimme kirjallisen sopimuksen sitten syksyllä. Kiitoksia. Très bien, avec plus de paiement. Kiitoksia. Hyvä, että tulisi ehkä enemmän maksumaraa ja vähemmän sitoumuksia paikalta tasapainoa. Nyt pyydän vielä kahta yleisesittelijäämme puhumaan, jotta kertovat näistä päätelmistä, joihin tämä keskustelu heidät johtanut. No, tämän... Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla ei paljonkaan lisättävää. Huomaan, että kollegat, jotka ovat puhuneet ovat kaikki samoilla linjoilla. Täytyy pystyä ratkaisemaan tämä maksuongelma. Tässä on esitetty kyllä varsin mielenkiintoisia ajatuksia, koska tämä ei ole mikään taisto neuvoston ja parlamentin välillä. Tämä ei ole mikään tappelu tappelun takia eikä mikään to- toimintavälinen juttu, vaan tällaista perusfilosofiaa. Euroopan talousarvion tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita investoimaan niihin alueisiin, joista olemme päättäneet, että ne ovat tärkeitä prioriteettikysymyksiä ja aina sitten talousarvioon liittyy tällaista lisäarvoa. Euroopan talousarvolla on lisäarvoa. Se on todellakin jo todistettu ihan selvää, jos, jos maksamme tietysti. Jos emme maksa, niin silloin sillä ei ole mitään lisäarvoa, vaan jopa haittaa omaa politiikkaa ja uskottavuuttamme, mutta myös koko taloutta. Ja täällä on tehty kaksi esimerkkiä talousarvioista alueista tai kunnista, jos Euroopan jäsenvaltiot, jotka osallistuvat eurooppalaisiin ohjelmiin, ja niin kuin tässä näytettiin, he kärsivät tästä tilanteesta. Mutta jos näin tapahtuu toimielimissä jollakin alueella tai kunnassa, niin tilanne on vieläkin vaikeampi, niin kuin alussa sanoin. Esimerkiksi Erasmus-kysymys, sehän on todellakin symbolinen ohjelma, mutta jos puhumme humanitaarista avusta, niin tämä on vieläkin pahempi tilanne, joten me emme voi väittää, että ihmiset osallistuvat EUn ohjelmiin ja humanitaariseen apu- tai kehitysyhteistyöjärjestöihin tai sitten entäs PK-yritykset, joilla ei ole rahoitusta, ja ne sitten osallistuvat Euroopan ohjelmiin ja sitten jäävät kuitenkin ilman rahaa, joten meidän pitää ymmärtää se, että emme puhu vain luvuista tai toimintavälisistä kiistoista. Päinvastoin me yritämme olla vaarantamatta tätä lisäarvoa, joka Euroopan unionin talousarviolla on, joten tämän takia olen erittäin tyytyväinen siitä, että kaikki poliittiset ryhmät ovat minua tässä tukeneet ja neuvotteluissa sitten jatkamme. Neuvostohan tuntee kyllä hyvin kantamme, koska pidän, olemme vuosia olleet, olleet samoilla linjoilla, mutta katsotaan nyt, onko meillä voimaa ja yksimielisyyttä jatkaa neuvotteluita tältä pohjalta. Kiitos. Katsotaan, onnistutaanko sitten seuraava puhuja. Nyt vain lyhyt kommentti vielä komission budjettiin. On todellakin vaikeaa se, että neuvosto yhä enemmän ei haluaisi maksaa omia laskujaan. Ja me joudun kovasti tekemisiin tämän kanssa, että saamme kaiken uudestaan järjestykseen, mutta komission sisällä eri alueilla siellä pitäisi tehdä uudelleen järjestelyä. Ja, ja sekään ei ole kovinkaan helppoa, mutta niin voisi ehkä mieluummin sitten jättää se sikseen siellä, ja ehkä sitten tehdään jotakin muuta mieluummin. Meidän itsemmekin on siis hyvin vaikea löytää oikeita prioriteetteja, mutta joka tapauksessa meillä on hyvä kanta suhteessa neuvostoon. Ne kollegat, jotka puhuivat, kun kollegoille sanottava Euroopan parlamentin budjettiin, tulen yhdessä toisen esittelijän kanssa syyskuussa osoittamaan yhteistä linjaa tietojen pohjalta, jotka silloin ovat käytössämme, ja pyyskin pyrimme käynnistämään neuvotteluja siitä, miten ongelmiin, jotka liittyvät Euroopan tuomioistuimeen, miten äh, siinä voidaan toimia, koska ne, todellakin tuomioistuin ei pysty selviytymään sillä budjetilla, jota neuvosto osoittamassa, jos, jos se haluaa tehdä työnsä tehtävänsä hyvin. Ja toiseksi myöskin ongelmat, jotka liittyvät ulkosuhdehallintoon hallintoon ja vaikea ulkopuolinen tilanne ja vaikea tilanne, kun istumessa todellakaan eivät tee hyväksytte tätä esitystä ja kysymys on siis kuitenkin melko pienistä summista tässä suuressa budjetissa, joten uskon, että tästä päästään vielä sopimukseen neuvoston kanssa. Merci, mesdames les, les rapporteurs. rapporteurs. Kiitoksia esittelijöille, yleisestelijöille ja pääluokka kolmosen esittelijöille. Kiitoksia näistä lisäselvityksistä, joita annoitte tämän aamun keskusteluun varmaan osoittaa, että täällä valiokunnan jäsenteitä tukevat. Me emme voi pysyä näin epäselvässä tilanteessa. Tässä on kerääntynyt näitä maksamattoja laskuja. Se on todella haitallista Euroopan unionin arvovallalle ja pitää pystyä korjaamaan tämä seikka. Ja tämä on vain totuuden hetki meillekin. Sitoumukset ovat oma asiansa, mutta jos maksumäärät eivät riitä, niin silloin syntyy kyllä täysin mahdoton tilanne hyväksyä. Ja vielä vaalikauden alussa meidän pitää toimia päättäväisellä tavalla ja pyrkiä ratkaisemaan tämä ongelma. Näin olemme käyneet läpi 2015 talousarvioesityksen tässä vaiheessa joustovälineistä ja solidarisuusrahastoista, koska tästä, näistä ei ole tehty, esitetty vielä esittelijä, niin palaamme asiaan sitten syyskuun alussa. Sitten siirrytään tämän vuoden talousarvioon. Lisätalousarvioesitys numero 2 kautta 2014. Esittelijänä Gerard Depre. Hän esittelee nämä kolme lisätalousarvioesitystä kiinnittäisin huomionne siihen seikkaan, että numero kolme lisätalousarvio liittyy myös kohtaan yhdeksän talousarviossa. Tämä arvaamattomat menot, joista oli vielä esittelee, nämä kolme talousarviota vaikuttavat eri tavoin. Tarvitaan erilaisia määriä omia varoja, samoin kolmas lisätalousarvio nostaa summaa 4,7 miljardin. Tätä summaa on leikattu noin sadalla miljoonalla johtuen tästä lisästä, joka löytyy kakkoslisätalousarviosta. Ja niitä tarvitaan myös kolmessa nelossa. Sitten herra Delpire, teillä on puheenvuoro. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoitte tässä, nämä lisätalousarvioesitykset 2, 3 ja 4 tulen yhdessä esittelemään, enkä niitä vain esittele yhdessä, mutta myöskin tekisin ehdotuksen, että me käsittelisimme näitä lisätalousarvioita pakettina, kun me neuvottelemme neuvoston kanssa tästä asiasta. Siis tämä ehdotus näistä pakettina, näistä lisätalousarvioesityksistä esitellä tämän ehdotuksen jo Madame Jensen teki. Hän oli esittelijänä aikaisemmin tässä asiassa ja kymmenes ähm, heinäkuuta meillä oli trilogi tästä asiasta ja tänä aamuna koordinaattorin kokouksessa eri poliittiset ryhmät hyväksyivät tällaisen pakettiehdotuksen. Eli nämä kolme lisätalousarvio esitystä. Eh, niitä ei vain esitellä yhdessä, vaan puolustamme niitä pakettina neuvoston kanssa käytyissä neuvotteluissa. Nämä lisätalousarviot haluaisin hyvin yleisesti ne esitellä. Lisätalousarvioesitys numero kaksi käsittelee näitä vuoden 2013 varanhoitovuoden ylijäämiä. Nämä ylijäämät ovat sekä tuloja että koituneita siitä, että 2,5 miljardia reilut 2,5 miljardia vähemmän on kulutettu kuin arvioitiin. Tämä on helppo saada neuvostossa läpi luonnollisesti, sillä jos hyväksymme tämän lisätalousarvion, jäsenmaat saavat palautuksia siitä, että osa näistä talousarvioon otetuista menoista ei ole toteutunut. Siinä mahdollisessa tilanteessa, jossa näitä kolmea asiaa halutaan käsitellä neuvoston kanssa pakettina, siis näitä lisätalousarvioita 2, 3 ja 4, tässä tapauksessa olisi tarpeen eittämättä esittää tarkistus tähän lisätalousarvioon kaksi, jotta voisimme varmistaa sen, että aikataulut osuvat yksiin tämän lisätalousarvion kaksi, kolme ja neljä, välillä kaksi, numeron kaksi neuvosto on jo hyväksynyt, kolmea ja neljää vielä ei siis. Ehdotan, että teemme tarkistuksen tähän. Ehm, Tämä on erittäin tärkeää, koska haluaisimme poliittista painoarvoa näille asioille. Tämä lisätalousarvio numero kolme on kaikkein hankalin, sillä se koskee pääpiirteissään sitä, että pyydämme noin 4 miljardia 780, 738 miljoonaa mm, maksusitoumuksia, siis pyydämme lisää maksuja. Tämä on tässä kyseessä ovat siis se, että vuoden 2014 talousarvioon on tullut vähemmän tuloja ja Tämä vastaa 3 miljardia 170 miljoonaa, jotta voisimme maksaa nämä lisämaksut. Meillä on käsittelyssä kaksijakoinen ehdotus, se, että nämä maksusitoumukset noin 700 miljoonaa käsiteltäisiin ja toisekseen, että otettaisiin käyttöön tämä ennakoimattomien menojen jousto noin 4 miljardia äh, sen ylärajanhan määrittelee varanhoito on, sehän on määritelty äm, monivuotoisessa rahoituskehyksessä käsittääkseni. Se vastaa noin 3 prosenttia BKTstä. Ja tässä todennäköisesti meillä tulee neuvoston kanssa olemaan erittäin suuria vaikeuksia, sillä monet jäsenmaat ovat antaneet jo ymmärtää, että tämän ennakomattomien menojen välineen käytön perustelu ei heidän mielestään ollut perusteltua. Sitten lisätalousarvioesitys numero neljä. Tässä kyseessä ovat ähm, periaatessa ennakoimattomat tulot, sakot ja muut. 248 äh, miljoonaa tässä kyseessä on se, että esimerkiksi Euroopan unionin tietosuojavaltuutettua ei ole nimitetty äh, aikataulun mukaisesti, ja tämä on aiheuttanut noin kahden miljardin 59 miljoonan sääntöjä, säästöjä nämä ennakoitua pienemmät menot. Nyt vuoden 2013 talousarviosta vähennetty yksi miljardi ja meillä on kolme miljardia 700 miljoonaa lisää. Joten tämä tarkoittaa sitä, että meillä on noin 500 miljoonaa euroa, joka meidän tulee yhä kattaa. Eli yleinen ehdotuksemme tässä tilanteessa on se, että jos otamme kokonaisuudessaan nämä kolme ähm, lisätalousarvioesitystä käsittelyyn pakettina. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme nyt neuvostolle palauta näitä ähm, vuoden 2013 varanhoito vuoden ylijäämiä lisätalousarvion kaksi mukaisesti. Emme palauta niitä jäsenmaille. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi noin 105 150 miljardia lisärahoitusta löytää tässä. Kyseessä on se hankala tilanne, että me ylitämme nyt maksujen enimmäismäärät ja meidän pitää neuvoston kanssa tämä pystyä ratkaisemaan eh, esityslistan seuraavan kohdan mukaisesti. Nyt puheenjohtaja ehdotan, että nämä kolme ehdotusta, eh, jotka valiokunta tekee, eh, käsitellään yhdessä ja että me niitä puolustamme neuvotteluissa pakettina ja että meillä olisi tähän lisätalousarvioesitykseen numero kaksi liittyen tarkistus, jonka mukaan me käyttäisimme neuvottelussa neuvoston kanssa yhteistä aikataulua kaikkien esitysten suhteen ja että nämä vuoden 2014 lisämaksut ovat tarpeen, että voisimme oikein toteuttaa vuoden 2015 talousarviota. Ja tämä liittyy erityisesti äm, siis maksusitoumukseen. Tässä kaikki, mitä halusin tässä sanoa kiitoksia. Euh, kiitoksia tästä selvennyksestä. Eli näitä maksamattomia maksuja voisimme muutamalla miljardilla äh, vähentää, vain muutamalla miljardilla. Tämä olisi ensimmäinen äh, askel. Yleisesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olemme täysin yhtä mieltä siitä kannasta, jota herra Dybre esitti, mitä tulee tähän pakettiin, joka liittyy näihin kolmeen korjaavaan talousarvioon lisätalousarvion kolmesta, ne ovat hyvin läheisesti yhteydessä toisiinsa, joten on luukista, että me käsittelemme niitä yhtenä kokonaisuutena. Ja, ja kun ne ovat yhdessä, silloin esitys, jonka neuvosto tekee, on aika melko hyväksyä, koska kun tunnetaan tilanne, mikä on kansainvälisten talouksien osalta vaikeimmissa tapauksissa, joten kysymys on avusta ja Euroopan komissio tekee sen, että neuvosto tällä hetkellä siis on, ei voi antaa rahaa, mutta se joutuu panemaan rahaa, jotta se voi maksaa osun, osansa laskuista. Haluaisin myöskin sanoa, että kuten esittelijä Dupré totesi, että me emme voi käynnistyä neuvotteluja budjetista vuonna 2015 ennen kuin on saatu hoidettua tai on saatu pois tai ainakin pöydälle jonkinlainen lista tai tiekartta siitä, miten se mitään olemissa olevista maksuista, koska selvästikin maksujen tasolla ajatellen vuoden 2015 budjettia taso riippuu, riippuu tästä, mutta se myöskin mikä on edellistä vuodelta vielä hoitamatta ja ei ole niin kauan kyllä sopimusta korjausta lisätalousarviosta, niin en, en, tiedä mikä tulee olemaan maksujen tilanne vuonna 31. joulukuuta. Jos emme tiedä sitä, emme voi pystyä arvioimaan sitä, mitkä tulevat olemaan tarpeet vuonna 2015, koska budjetit eivät ole Mm. siis niiden osalta on kaikissa, kaikissa hiukan omia ennak, ennak, ennusteita, omia lukuja, jotka niihin liittyvät, jotka on tärkeää, että voidaan ottaa huomioon ne maksut, jotka todella ovat tulossa. Merci, madame le rapporteur général. Kiitoksia yleisesittelijä. Tässä olette samalla linjalla herra Dupanen kanssa tämän paketin suhteen ja sen linkin välillä, joka meillä olisi vuoden 2014 talousarvion korjauksen ja ensi vuoden talousarvion välillä. Onko tähän kommentteja? Ilmeisesti puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten voimme siirtyä sitten seuraavaan asiaan esityslistalla. Anteeksi. Komissio. Komissio, rouva puhe, pääjohtaja, olkaa hyvä. Puhu. Paljon kiitoksia. Haluaisin neljä huomiota tehdä liittyen näihin lisätalousarvioesityksiin. Aivan aluksi haluaisin selittää lisätalousarviota numero kaksi, johon esittelijä viittasi. Tämä on kaikkein tärkein liittyen summiin ja siihen, tosiasiaan, että tämä liittyy menoihin. Haluaisin selittää, että komissio on ehdottanut tätä lisätalousarvioesitystä vastuullisuustoimena, sillä näimme, että ohjelmien toteutus oli erittäin edellä aikataulusta jo keväällä ja nyt ohjelmien toteutus on jatkunut. Me olemme äh, noin 70 prosentin toteutustasossa, äh, eli tilanne jatkuu kuten me Pelkäsimmekin, meillä tulee olemaan vuoden lopussa mahdollisesti ongelmia, ja me käytimme tässä lisätalousarviossa arvioesityksessä kahta välinettä, eli 700 miljoonaa maksuja, joita on jäljellä, ja sitten tätä ennakoimattomien menojen välinettä. Minun ehdotukseni on asettaa tämä koko monivuotuisen rahoituskehityksen puitteisiin. Tähän herran Dybraiva viittasi komissio on ilmaissut kantansa liittyen tähän monimuotoiseen rahoituskehitykseen ja tuolloin sanoi, että tätä puitteistoa voitaisiin toimeenpanna vain, jos me voisimme käyttää kaikkia joustovälineitä, joita järjestelmässä on mukana. Ja meillä on ollut kahden talous arviovallan käyttäjän kanssa yksimielisyys siitä, että jousto todellakin tarvitaan. Jousto liittyy eri välineisiin ja yksi näistä on ennakoimattomien menojen väline, joka tekee mahdolliseksi tehdä ennakkomaksuja, joita tullaan kauden lopulla kompensoimaan. Toinen joustoväline on erityisväline, ad hoc väline, ja meidän mielestämme sen tulisi olla maksujen katon ulkopuolella. Tämän lisäksi meillä on lisätalousarvio väline, Siihen me turvaudumme, kun on ennakoimattomia tapahtumia, joita esiintyy vuoden aikana. Välillä ne vaikuttavat negatiivisesti menoina, mutta välillä ne ovat positiivisia kuin ennakoimattomia tuloja. Tämä tilanne voi vielä kehittyä vuoden loppuun mennessä, kun otetaan huomioon talousarvion ohjelmien toimeenpano. Meillä on melko hyvä ajatus siitä, mihin tilanne on kehittymässä. Syyskuussa meillä tulee olemaan parempi käsitys maksujen tilanteesta, mutta myöskin muita menojen toteutumisia tulee tapahtumaan, esimerkiksi solidarisuusrahasto, tässä varoitan jo kaikkia. Ja ehkäpä positiivisia uutisiakin tulee. Eräät seikat saattavat toteutua, jos yritykset tekevät tietynlaisia päätöksiä. Eli tähän joustavuuteen täytyy tarttua, jos haluamme monivuotoisen rahoituskehyksen olevan realistinen. Sitten toinen asia, kuten tässä herra Nypre aivan oikein sanoi, meidän täytyy päättää, käytämmekö me näitä lisätuloja ähm, maksamattomien maksujen maksamiseksi vai emme. Ja meidän mielestämme olisi todella järkevää ottaa huomioon tämä takapainotteisuuden, että käyttäisimme näitä ylimääräisiä menoja näiden maksujen maksamiseen. Ei ole liian myöhään nyt tässä tilanteessa kasvattaa tätä takapainottuisuutta, kuten puheenjohtajakin tässä äsken mainitsi. Sitten viimeinen asia, tämä herra Lewandowskin, herra Dupren ja muiden mm, puheisiin liittyen. Olen herra Lewandowskin kanssa erittäin samoja, samaa mieltä. hän oli komission jäsen. Tämä eh, maksujen ongelman ratkaiseminen vuonna 2014 lisätalousarviolla on erittäin välttämätöntä, jotta meillä voisi olla uskottava vuoden 2015 talousarvio. Äh, haluaisin nyt korostaa sen, että tämä vuonna 2015 talousarvioesitys on toinen tässä nykyisessä monivuotoisessa rahoituskehyksessä. Ja tässä kyseessä on tilanne, jossa emme maksa vain menneisyyden laskuja, mutta aloitamme myöskin uusia ohjelmia. Ja kun ja aloitamme uuden monivuotisen rahoituskehyksen toimeenpanon uusiin ohjelmiin suunnattujen maksujen määrä on vuonna 2015 talousarviossa kaksinkertainen tämän vuoden talousarvioon verrattuna tästä näkökulmasta ajatellen, jos haluamme, että vuoden 2015 talousarvio todellakin auttaa Eurooppaa pääsemään kriisistä yli, meidän täytyy nämä maksuihin liittyvät ongelmat vuonna 2014 ratkaista, että me joudu tilanteeseen, jossa suurin osa maksuista e- ensi vuoden talousarvioista menee itse asiassa menneisyyden laskujen maksamiseen. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitoksia, pääjohtaja, näistä lupaavista, optimistisista kumppanista. Olette hiukan tässä tällainen kesäinen joulupukki. Nähdään sitten jatkossa, mitä sekä mutta mukava lähteä lomalle kuitenkin tästä näkökulmasta. Joka tapauksessa tehdään äh, muista siitä, että meidän täytyy hoitaa nämä maksu, maksut. Kun sitoumuksia on tehty, niin lupauksista pitää pitää kiinni. No niin, tämä ensi vuod- tästä vuodesta 2014 ja mitä tulee vielä ennakoimattomiin menoihin, herra Duprey, puheenjohtaja, ikävä kyllä on sitä mieltä, että varmaankin pitää käsitellä tätä aika nopeasti, koska tämä päätös, jota komissio ehdottaa, on välttämätön, jotta voidaan toteuttaa talousarvioiden sitten erehdy. Komission edustaja voi korjata minua, siis mitä tulee lisätalousarvion kolme, on no, tärkeää nopeasti hyväksyä tämä. Minä voin olla kyllä esittelenä, koska tämähän liittyy siihen, että voidaan toteuttaa lisätalousarvio numero kolme. Ja minusta tuntuu siltä, että ei kannata tätä lykätä loputtomiin. La désignation du, du rapporteur. Niin, esittelen nimittämisestä. koskien ennakoimattomiin menoihin varattua välinettä. So, me olemme sopineet, että 3. syyskuuta nimittäisiin. En vastuussa haluan korostaa sitä, että tämä tulee oikealla tavalla hyväksyä ennen kuin me voimme lisätalousarvioesityksen hyväksyä, sillä se on ehto. Tämä lisätalousarvio toteutuksen ehto. Tämä on siis se, mitä tässä äsken halusin sanoa. Merci de... Kiitoksia tästä huomiosta ja kiitoksia, että korostitte sitä, kuinka todella tärkeää on nimittää esittelijä viimeistään 3. syyskuuta mennessä. Ja näin esittelijä voi sitten ottaa kantaa varsin nopeasti. Äh, ehdokkaan täytyy olla tietoinen myös tästä velvollisuudesta. Hyvä. Sitten me siirrymme Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoon. Kohdat 10-14 sama aikataulu hyväksymistä varten on suunnitteilla. Jos teille sopii, niin annan puheenvuoron vuorotellen esittelijöille. Sitten ehdottaisin, että Jokaisen esityksen jälkeen voidaan lyhyesti keskustella, eikä keskustella sitten viiden esityksen jälkeen vasta. Siis jokaisen jälkeen pieni keskustelu. Puheenvuoro ensin hakemus EGF kautta 2014 001 nyt Edustaja Kristios. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kreikan viranomaiset 2014 päättivät taloudellisesta panoksesta Euroopan globalisaatiorahastolle sen jälkeen, kun oli irtisanottu ihmisiä Nutriart-yrityksessä ja pienemmässä yrityksessä, joka on tämän pääyrityksen sisaryhtiö, tytäryhtiö tavallaan. Euroopan globalisaatiorahasto EGF perustettiin, jotta voidaan tukea työntekijöitä, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, samoin itsenäisiä työntekijöitä, joiden toimintamahdollisuudet ovat loppuneet johtuen suurista rakenteellisista muutoksista maailmankaupassa, johtuen globalisaatiosta ja johtuen globaalista rahoituskriisistä ja sen vaikutuksista. Nutriast oli tunnettu yritys Kreikassa. Se on lakannut toimintansa. Se tuotti erityisen tyyppisiä le- leipätyyppejä, keksejä niin edelleen. Se toimi sekä kotimaan että ulkomaan markkinoilla. Täytyy sanoa, että komissio reaktoi todella nopeasti ja tehokkaasti, koska neljän kuukauden sisällä se julkisti oman arvionsa Nutriart-tapauksesta. Komissio kaikkien EGF-säädösten mukaisesti, että olosuhteet myöntää varoja olivat täyttyneet ja teki ehdotuksen siitä, että parlamentti ja neuvosto tekivät päätöksen asiasta. Hakemus liittyy tavallaan 508 työntekijään Nutriartista ja muihin tytäryhtiöihin ja samoin tässä on vielä noin 25 itsenäistä työntekijää, jotka myös menettivät elantonsa. Kreikan viranomaiset antavat henkilökohtaisia palveluita, joita EGF rahoittaa 500, 505 nuorelle henkilölle, jotka eivät ole koulutuksessa tai työssä. näitä kutsutaan eh, NEET-nuorisoksi alle 30-vuotiaille, koska kaikki irtisanomiset kohdassa kahdeksan eh, liittyvät keskeisen Makedonian alueeseen Tesalonikin ympäristössä, samoin Attikaassa, tämä liittyy Atenan ympäristön, ja ne voivat saada apua nuorisoaloitteen mukaisesti avunsaajien määrä, jotka osallistuvat näihin toimiin mukaan lukien nämä nuorten ilman työpaikkaa ovat, ovat 1013 henkilöä. Tämä on erittäin tärkeää sikäli, että sekä Atena ja Thessalonika toiseksi tärkein suurin kaupunki Kreikassa. Siellä on varsin paljon työttömyyttä. Keskimääräinen työttömyys Kreikassa on noin 26-27 prosenttia työväestöstä se on ehkä Euroopan ennätys, jopa maailmankin ennätys. Joten me tarvitsemme tätä tukea EU-toimielimiltä edelleen avunsaajat saavat henkilökohtaista koulutusta, neuvontaa, ammattikoulutusta ja heitä avustetaan myös mahdollisesti perustamaan omaa yritystä, heitä helpotetaan, heidän liikkumistaan helpotetaan. Tässä on yksityinen sektori mukana taloudesta ja pyritään lisäämään esimerkiksi työvoiman liikkuvuutta ja antaa ihmisille tilaisuus palata takaisin työvoimaan vaikeissa sosiaalisissa oloissa. Kokoinen rahoituspanos, jota on pyydetty EGFltä, e on 6 1,96 miljoonaa, 60 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kreikan viranomaiset ovat kertoneet, että rahoituspanos rahastolta ei korvaa toimia, jotka ovat lakisääteisiä kyseisissä yrityksissä johtuen kansallisesta lainsäädännöstä tai työehtosopimusta johtuen myös rahoitusta annetaan kansallisella tasolla ja kehitysministeriöllä on tällainen ohjelma, Kreikan ministeri on tullut ymmärtää, että toimet, joita on kuvattu, saavat EGFltä avustusta. Ne eivät saa rahoitusta muista EUn rahoitusvälineistä. Jotta voidaan ottaa rahasto käyttöön, komissio on välittänyt budjettivallan käyttäjälle pyynnön siirtää globaali summa 6 miljoonaa 96 000 euroa EGFn varauksista EGFn budjettikohtaan. Kuudes siirtoehdotus rahastossa, joka on välitetty budjettivallan käyttäjälle tänä vuonna. Uskon, että meidän pitäisi hyväksyä komission arviointi asiasta ja sen ehdotus, koska minun maani on todella vaikeassa sosiaalisessa tilanteessa. Kreikan talous ei enää laske. Olemme menettäneet 25 prosenttia BKTstamme vuoden 2008 jälkeen. Ja nyt pientä elpymistä on alkanut tapahtua, mutta, mutta on suuri ero sillä, miten elpyminen vaikuttaa tähän ennätystasoon työttömyyteen, ja koska se alkaa puura siihen, että työttömyyskin vähenee. Kiitos. Sus. Kiitoksia herra Kritsos tästä esityksestänne. Onko kommentteja? Jos ei ole, olkaa hyvä. Vielen Dank. Kiitos. Noin uusi jäsen tässä valiokunnassa ja olen myös työllisyysvaliokunnan jäsen ja myöskin työryhmässä, joka käsittelee globalisaatiorahastoa. Me käymme eilen keskustelua komission kanssa tästä asiasta ja haluaisin esittää täydentävän kommentin esittelijälle. Ja saattaa olla kiinnostava myös valiokunnan kannalta. Tämä on nyt ensimmäinen tapaus, jossa, jossa needs, eli nuoret, jotka ovat vailla työtä, koulutusta, että hekin ovat tukikelpoisia. Ja eilen työryhmässä käytin keskustelua siitä, onko se hyvä hyvällä tavalla hoidettu tämä asia, tyydyttävällä tavalla hoidettu ratkaisut? Onko tarpeen kenties hiukan täsmentää tätä ja täydentää niin täsmentää niitä menettelyjä, jonka valitaan ne nuoret, jotka saavat tätä tukea. Tällä hetkellä pelkästään jäsenvaltiot itse voivat valita nämä nuoret, jotka saavat tukea. Tässä tapauksessa on kysymys on 500 nuorista. Tämä on sinänsä erittäin tukemisen arvoista ja hyvin tärkeää, että nuorten työllistymistä tuetaan mutta menettely, jolla tämä pannaan toimeen, sitä täytyy hiukan täsmentää ja tiukentaa. Tätä esitti sekä komission edustaja että läsnä olleet parlamentin jäsenet. Tämä kenties on myös mielenkiintoinen asia tämän valiokunnan kannalta, koska asia on uusi. Merci, Madame Vanna, pour cette précision. Kiitokset tästä lisäselityksestä. No, vielen Dank. Ich möchte darauf... Kiitos. Minä haluaisin viitata siihen, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin on tehnyt selvityksen erityiskertomuksen, joka koskee globalisaatiorahastoa. Entinen kollegamme Ville Itälä työsti tämän kertomuksen ja haluaisin ehdottaa, että kutsuttaisiin tilintarkastustuomioistuin esittelemään tänne tämä selvitys. Se on nimittäin mielenkiintoinen ja varmasti myös budjettivaliokunta voisi hyötyä siitä. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Uskoakseni, ja tulen puhumaan tästä nyt kokouksen lopulla, meillä tulisi olla jonkinlainen työkartta, jotta voisimme mm, talousarvion valvontavaliokunnan kanssa tehdä jonkinlaisia seurantatoimien tilintarkastustoimijoistuimen kanssa, sillä tässä kyseessähän ovat mm, aikataulun pidennykset. Kolme, olkaa hyvä. Kiitos. Tässäkin olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy tehdä paljon, lähes kaikki, jotta työttömyyttä, nuorisotyöttömyyttä ennen kaikkea EU-ssa voidaan torjua, että mahdollisimman monet ihmiset saavat työtä. Uskoakseni meidän pitää kuitenkin olla varuillamme jotta emme silloin, kun otsikot ovat yhteensopivia, että me silloin nopeasti sanomme, että otsikko on hyvä, joten kaikki välineet, joita siihen käytetään tähän hankkeeseen, ovat sitten myöskin hyväksi. Nimenomaan työttömyyden torjumisessa meidän on katsottava erityisesti sitä, että toimenpiteet ovat vaikutukseltaan kestäviä, eivätkä, niin kuin saksaksi joskus sanotaan, synnytä tällaisia lyhytaikaisia lämpöä tuovia pikkupaloja, vaan osoittavat pitkäaikaista lämmitystä, jos tulee pitkää iloa. Joten on hyvä, että arvioitaisiin se, mikä tässä tapahtuu, että jälkikäteen tiedetään, mitä on saatu aikaan, niin että kaikki voimme oppia näistä ongelmista, voimme oppia siitä, mitä tulevaisuudessa pitäisi tehdä paremmin. Onko näin tässä tapauksessa, sitä minä en pysty arvioimaan. Merci. Il n'y a pas d'autres demandes Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Muistuttaisin teitä siitä, että tämä budjettivaliokunnassa 11. syyskuuta tulee käsittelyyn ja 16. syyskuuta sitten täysistuntoon. Ja nyt käsittelemme näitä muita varojen käyttöönottokysymyksiä. Jenni Varada nyt tämän seuraavan kohdan suhteen. Tekninen apukomission aloitteesta, olkaa hyvä. Um, I agree with the measures proposed. Kiitoksia. Olen samaa mieltä siitä, että näitä komission ehdotuksia pitää rahoittaa. Näin voidaan yksinkertaista hakemusprosesseja ja voidaan varmistaa parempi pääsy tietoihin. Tuen erityisesti tu- toimia tiedonjaosta kulvallisuusrahaston kautta, sen nettisivuston kautta ja vientiryhmien kautta alueellisella ja paikallisella tasolla. Ja jos tähän vielä liitetään parempi yleiskuva Euroopan globalisaation rahaston toiminnasta, johtaisi tehokkaampaan täytäntöpanoon EGF-toimissa jatkossa. Olen myös todella tyytyväinen siihen, missä, mikä on EGFn mahdollisuus valita avunsaajia, itsensä työntekijät ja sitten annetaan myös räätälöityä apua, jota EGF rahoittaa. Erityisesti tässä kyseessä ovat nämä nuoret ilman koulutusta työpaikkaa alle 25-vuotiaat tai kun jäsenvaltiot päättävät se voi olla myös 30 vuotta. Lisäksi tämä myös perustelee sitä, että pitää lisätä resursseja, joita EGFlle on tarjolla haluaisin rohkaista myös sitä, että edelleenkin avustettaisiin paikallisella tasolla ja pyrittäisiin vahvistamaan paikallisia ratkaisuja tilanteista, jotka liittyvät EGFn toimialaan. Uskon, että tämä on aivan erityisen tärkeää. Tällainen alueellinen, paikallinen taso, koska ainakin Irlannissa me tarvitse, meidän täytyy korostaa enemmän paikallista ja alueellista toimintaa. Olen myös tyytyväinen, missä määrin tavoitteet ja kriteerit on otettu esille EGFssä, jotta voidaan helpottaa hakemuksia alueesta ja jäsenvaltioista, joissa on vähemmän asutusta kuitenkin Pahoittelen poikkeuksesta luonnetta, joka liittyy tähän toimeen ja uskon, että korkeampi vuosittainen kynnys pitäisi asettaa. Edelleen uskon, että 500 työntekijän kynnys pitäisi laskea 200 työntekijän, jotta voitaisiin edistää globaalisen rahaston käyttömahdollisuuksia. Minun täytyy myös korostaa sitä, että täytyy ainakin voida palata aikaisempaan maksumäärärahatasoon EGFssä noin 500 miljoonaa euroa, erityisesti kun otetaan huomioon rahaston toimialan laajentaminen johtuen EU-prioriteetista vielä lisäksi, mitä tulee budjettiyhtenäisyysperiaatteeseen, mitä tulee ja avoimuuteen ja vast- vastuukysymyksen on äärimmäisen tärkeää edistää EGF ja EU-budjetin yhdistämistä. Haluaisin myös korostaa sitä, että on tärkeää kaikkea muuttaa näitä kriisikriteerejä ja ottaa käyttöön erityisen sääntöjä, että voidaan helpottaa EGF-varojen käyttöä jäsenvaltioissa, jotka ovat aivan erityisen vaikeissa taloudellisissa sosiaalisissa ongelmissa. Ja oletan, että puhun tässä aivan erityisesti Irlannin kaltaisista maista tai Kreikasta tai Portugalista, jotka ovat todella kärsineet rahoituskriisistä ja edelleenkin joutuvat kärsimään säästöistä. Mitä tulee työllisyyteen, työpaikkojen menetys ja maahanmuutto on erittäin suurella tasolla Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa ja muuallakin. Ja Irlannissa monissa osin maata nuoret ovat lähteneet alueelta ja tämä tulee vakavasti vaikuttamaan tulevaisuuteen ja kestävyyteen kaupungeissa ja kunnissa, joten tämä on kiireellinen kysymys, johon pitää tarttua haluaisin suositella sitä, että kun tehostetaan yhteistoimintaan hakijoiden välillä ja tarvitaan tosiaan jäsenvaltioiden lisätoimia paikallisella ja alueellisella tasolla ja kansallisella tasolla, jotta tarvittavaa tukea annetaan toisaalta työntekijöille ja tarvittavaa ohjeistusta voidaan antaa, jotta vältetään väärinkäytökset EGFssä toisaalta. Haluaisin myös sanoa, että tämän tyyppisessä kysymys, niin kuin aikaisemminkin ovat sanoneet, ja mitä tulee valvontaan ja vastuu velvollisuuteen, koska ohjelman puitteita muutettiin äh, aikaisemmin. Me emme vielä tiedä, miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet ja miten ne vaikuttavat työttömiin nuoriin. Odotan tutkimustuloksia näistä vaikutuksista ja haluaisin myös, että nämä muutokset, jotka ovat nostaneet ohjelman toimialaa, niin haluaisin tietää, miten tämä on vaikuttanut siihen. Kiitos. Merci, madame. Merci pour cette Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä ja selvennyksestä. Edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že je potrebné zlepšiť všeo... Minä haluan kiittää esittelijää. On todellakin välttämätöntä saada aikaan tehokasta toimeenpanoa, mitä tulee globalisaatiorahastoon – Jäsenvaltioiden tulisi ponnistella enemmän tietoisuuden lisäämiseksi tästä rahastosta. Minusta siitä olisi hyötyä jäsenvaltioille. Uskon, että komissio voisi käynnistää joitakin aloitteita. Ehkä varoja voitaisiin käyttää yhteisestä budjetistakin. Minusta on tervetullutta ja varmastikin vastaanottajat, avun vastaanottajat ovat iloisia siitä, että menettelyjä on yksinkertaistettu, mutta on tärkeää, että tätä päätökset saadaan nopeasti aikaan. Merci, Madame Kiitoksia, edustaja Udi. Thank you. Yes, I just... Uh, Kiitoksia. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijää Mielestäni tämä on tärkeää. On tärkeää, että alueilla on parempi pääsy ja merkitys Euroopan unionin rahoituksessa. Ja tämähän koskettaa suoraan kaikkein eniten avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tämä tällainen apu ja tuki. Kiitoksia. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Niitä ei taida olla, joten siirrymme kolmanteen kahteen kohtaan. Euroopan globalisaation varojen käyttöönotto. Ähm, Michelle Romania, olkaa hyvä. The report Kiitoksia. Tämä mietintö käsittelee Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa pyyntöjä, joita Romanian viranomaiset ovat tehneet äh, vuonna 2012. Tämä on MEHEL Tapauskomissio on tämän vuoden toukokuussa todennut, että varojen varojen on ehdot täyttyvät ja tässä tintoluonnoksessa myöskin totean, että Romania on tämän tyyppisen rahoitukseen oikeutettu. Tämä tapaus koskee tuotantoyritystä ja kuten tiedätte, suuria rakenteita rakenteellisia muutoksia on viime vuosina maailmanlaajuisesti tapahtunut terästeollisuuden alalla. Tämä johtuu talouskriisiin, erityisesti Ähm, erilaisten loppu- ja puolijalosteiden markkinat teollisuuden alalla ovat kärsineet erittäin paljon. Kilpailu kiinalaisilta tuottajilta vaikuttaa erittäin suuresti, eli tässä selkeästi on globalisaatiota koskeva tapaus kyseessä. Tässä tapauksessa yli 800 yritystä lomaudettiin vuonna 2012 useaksi kuukaudeksi ja yli 1500 ihmistä irtisanottiin. Noin tuhat työntekijää oletetusti voisivat nauttia eduista, joita yhteisrahoitettaisiin globalisaatiorahastosta. Kokonaissumma tälle rahoitustarpeelle on noin 7 miljoonaa euroa, josta 50 prosenttia eli 3,5 miljoonaa tulisi EGFstä. Luonnollisesti tässä tarkoituksena on noin tuhat henkilöä. Tuo työllistää meillä on erilaisia koulutusharjoittelu, ammattikoulutus ja yrittäjyystukitoimia Tässä yksi osuuskuntatoimet voisivat työllistää henkilöitä. Nämä osuuskuntatoimet luonnollisesti vievät enemmän aikaa. Tämä on toiminta, joka rahoittaisiin EGFstä ja Euroopan komissio on arvioinut näitä tapauksia. Kuten sanoin, ähm, romanien viranomaiset ovat vuoden 2012 joulukuussa ähm, tämän pyynnön esittäneet ja komissio antoi sille vihreää valoa vuoden 2013. Toukokuussa tämä tarkoittaa sitä, että nämä ihmiset ovat olleet työttöminä lähes tulkoon kolme vuotta ja on erittäin tärkeää, että me täällä parlamentissa nyt nopeasti etenemme tämän asian parissa. Kuten tässä puheenjohtaja mainitsi edellisen mietinnön kohdalla, nämä takarajat koskevat myöskin tätä mietintöä, eli 4. syyskuuta on takaraja ja sitten tarkistusjättämisen takaraja ja sitten me joulukuun täysistunnon viikolla käsittelemme tätä asiaa täysistunnossa otin mukaan myöskin ne mahdolliset hyödyt, joita voitaisiin äm, tuottaa näille noin tuhannelle työntekijälle, jotka ovat kärsineet globalisaation vaikutuksista. Ja sitten vielä yksi asia. Kyseessä on alue, joka on lähestulkoon vain yhden teollisuusalan alue. Ja tällä alueella erityisesti tilanne oli sellainen, että metalliteollisuudesta koko alue oli riippuvainen. Meillä on paikallisia työllisyysviranomaisia, jotka ovat alkaneet jo toteuttaa näitä projekteja, jotka mainitsin. Merci, monsieur Murson. Kiitoksia, edustaja Murson. Ovatko nämä äh, lomautukset siitä tapahtuneet vuonna 2012? Meidän pitäisi ehkäpä pohtia mahdollisuutta nopeuttaa näitä menettelyjä, sillä ihmiset ovat äh, liian kauan työttöminä. Ja tässä käynnistyminen on kyllä vaikeaa. Delano, olkaa hyvä. Kuuntelin valppaasti tätä selitystä, koska mielestäni on tärkeää, että kun Eurooppa ja maailma kärsii myös terästeollisuuden muutoksesta. Tämä koskee tietysti Romania, jonka tunnen hyvin, mutta sama tilanne on monissa muissakin maissa. Tässä käydään tällaisia suuria muutoksia läpi, mitä tulee materiaalikysymyksiin, pitäisi pystyä avustamaan tällaisissa ongelmissa, joihin jotkut maat näissä asioissa ovat joutuneet, mutta lisäksi täytyy vielä enemmän tehdä työtä uusien materiaalien hyväksi. Tietenkään tässä valiokunnassa ei tätä tehdä, mutta olen ottanut tämä, tätä kysymystä esille jo paljon. Esimerkiksi tarvitaan eh, uuden tyyppisiä teräsmateriaaleja, jotka ovat ominaisuuksiltaan paljon parempia kuin perinteinen teräs, ja näin voidaan muuttaa täysin teollinen mm, tilanne Euroopassa. Tässä pitäisi edistyä, mutta tämä on todella äärimmäisen tärkeä kysymys, kun ajatellaan näitä muutoksia, joita Euroopassakin läpikäydään. Monsieur Negrescu. Kiitoksia, edustaja Negresko. Salut și eu propunerea de a aloca aceste fonduri pentru... pentru... Kiitos. Nämä mm, varat tätä hanketta ovat, ovat tärkeitä. Voin sanoa, että minä olen edustaja Transilvaniasta. Se on alue, jossa on tapahtunut paljon viime aikoina, joka on, joka on otettava selkeämmin esille se, että se, mitä tapahtui muutama kuukausi sitten, ennen kuin esitettiin hakemus tästä tuesta, jakso on huomattavasti pitempi kuin muissa, muiden hankkeiden tapauksessa. Muut hankkeet, ne, niitä esitettiin on 2014, kysymys nyt 17 kuukaudesta ja tuhannesta henkilöstä. Hanke, joka koskee suurinta osaa ihmisiä, suurinta ryhmää, joka saisi tukea rahastosta, ja tämä hanke on tulla tärkeä ja kuitenkin henkilökohti tämä summa on paljon pienempi kuin muissa hankkeissa, jotka tänään ovat esillä. Ja ehkä herra Muresanin osalta haluaisin sanoa, että haluaisin ottaa myöskin yhdelle sen, esille sen vielä, että meidän pitäisi katsoa, mihin, mihin tarkoituksiin ja minä päiv- nämä hankkeet täytyy toteuttaa. No, tämä täytyy olla täysin selvää. 17 kuukautta me sanomme, ja silloin meidän myöskin sitä katsoa, mitä varoja tässä ylipäätään on haettu. Ostovoima, reaalinen ostovoima, se on ollut inflaatiota, ostovoima on alentunut, joten olisi ehkä hyvä, jos komissio sopeuttaisi nämä summat tässä hakemuksessa tähän vallitsevaan uuteen todellisuuteen. Yritys Mekel oli yritys, jolla oli venäläistä pääomaa ja on havaittavissa ollut viime aikoina Itä-Euroopassa, että tulee yrityksiä, jotka käyttävät venäläistä pääomaa, aloittavat toiminnan ja sitten taas lopettavat sen ja työpaikat menetetään. Meidän pitää katsoa, mitä me edustajana voimme tehdä tässä asiassa. Meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin yksityiskohtiin ja globalisaatiorahaston osalta ehkä pitäisi myöskin olla sellainen ulottuvuus mukana, joka katsoisi tähänkin todellisuuteen. Merci. La parole est... Kiitoksia. Mm, edustaja președinte. Sunt tot un um, membru al... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin olen romanilainen edustaja. Kuten ymmärtää, tämä on erittäin tärkeä aihe meille. Jälleen kerran 17 kuukautta sitten Romania haki näitä rahoja ja nyt yksi ystävästi pyytäisin, että esittelijä korostaisi mietinnössään sitä tarvetta, että varat saadaan nopeasti, koska me puhumme, puhumme tuhannesta ihmisestä edelleen, niin kuin tässä mietinnössä sanotaan, puhumme alueesta, jossa on vain yhtä teollisuutta. Ei ole kyse vain 1500, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, vaan me puhumme 1500 perheestä, jotka ovat jääneet oikeastaan ilman toimeentuloa. Mitään muita työpaikkoja tällä alueella ei ole. Ei ole mitään muuta, mitä voi työkseen tehdä, joten pyydän teitä tukemaan näitä mietintöjä ja yritetään nyt nopeuttaa asioita mahdollisimman paljon. Ehkä voisimme näyttää myönteistä esimerkkiä tässä, vaikkakin jälleen kerran. Nyt on kulunut 17 kuukautta yritetään ja nopeutetaan hiukan asioita, koska tämä on tärkeää Romanialle ja tärkeää myös EUlle, että se löytää talousen ratkaisun tilanteeseen. Kiitoksia. Edustaja Monka. Kiitos puheenjohtaja. Selvästikin e, minä olen tämän toimenpiteen tukena, tämän, takana. Tämä on täysin hanke. Kuitenkin tämä on innovatiivinen samaan aikaan se, että annetaan tukea työntekijöille, jotka ostavat uusia koneita, uutta teknologiaa. Ja tämä täyttää myöskin tuen, että voidaan antaa ne kriteerit koskevat tukea tämän yritykselle ja työpaikkojen luomiselle. Eh, minusta tämä varmastikin tulee toimimaan hyvin ja uskon, että nämä ihmiset tulevat menestymään. Très bien. Hienoa. Sitähän me toivomme. Toivomme arviota menoista ja maksuista. Siirrymme nyt neljänteen mietintöön koskien Euroopan globalisaation rahastoa hakemus EGF 2014 Espanja Argon Food and Beverage. Tässä on sitten Anneli Jäätteenmäki. Kiitoksia, puhemies Puhun suomea. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Espanja toimitti hakemuksen globalisaatiorahastolle viime vuoden helmikuussa. Ja voin kyllä yhtyä näihin edellisiin puheenvuoroihin, jossa korostettiin sitä, että toiminta voisi olla nopeampaa. Nyt on siis kulunut seitsemäntoista kuukautta siitä, kun hakemus on jätetty – ja syksyllä kun mahdollinen päätös tulee hakemuksen jättämisestä on kulunut kaksikymmentä kuukautta. Tämä, tässä ei kyllä voi sanoa että eu toimisi tehokkaasti. mutta sitten toiseen asiaan eli tähän itse substanssiin. Siis tämä hakemus koskee aragonin aluetta jossa elintarviketeollisuus foods and beverages sector on kärsinyt eurooppaa kohdanneesta finanssi ja talouskriisistä ja tästä seuranneesta kysynnän laskusta. Ja hakemuksen perusteena on yhdeksänsataaneljä ihmistä jotka siis ovat jääneet työttömäksi ja hakemus koskettaa lähes kolmesataakahdeksankymmentä työttömän varalle suunniteltuja uudelleenkoulutus ja työllistymistoimia täytyy sanoa että en kyllä tiedä mitä tässä väliaikana on tapahtunut kun on kulunut näin paljon aikaa. eli tämä on myös inhimillinen tragedia myös tämä täydellinen tehottomuus. espanja hakee rahastolta yhdeksänsataakuusikymmentä nolla euroa ja tämä vastaa kuusikymmentä prosenttia työttömille suunnattujen palvelujen kokonaiskustannuksista. ja aragonian alueelle on myönnetty aikaisemmin samasta rahastosta kaksi kertaa vuonna kaksituhatta kymmenen ja kaksituhatta kaksitoista ja silloin syynä oli rakennussektorin ja vähittäiskaupan kriisi. Ja työttömyys tällä alueella on siis noussut vuodesta kaksituhatta seitsemän viime vuoteen neljästä prosentista lähelle yhdeksäntoista prosenttia ja komission kertomuksen mukaan espanjan aragonian hakemus täyttää kriteerit täten esitän että aragonialle myönnetään tukea globalisaatiorahastosta mutta esittäisin kyllä että tässä jollakin tavalla myös lausuttaisiin sitä että kyllä tätä menettelyä täytyy nopeuttaa kun ajattelen että tämä on nyt esimerkiksi tarkoitettu työttömille suunnattujen koulutus ja muiden toimien toteuttamiseksi. moni on näistä voinut työllistyä tai siirtynyt kokonaan ulkomaille ja joka tapauksessa tämä on kyllä aivan jälkijättöistä kuten tietysti myös nämä muut että se ei koske nyt vain tätä mutta että tässä jos tätä rahastoa käytetään niin tässä kyllä täytyy jotakin tapahtua näin ei voi jatkua. Kiitos. Merci. Merci, Madame Laura. Kiitoksia, esittelijä. Sitten herra Ekelniki. Mm. Eh, muchas gracias. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mitä tulee tähän hakemukseen Euroopan globalisaatiorahastosta, niin haluaisin sanoa, että tulen itse Aragonista juuri ja olen nähnyt omassa kaupungissani, minkälaista onnettomuutta ja epätoivoa on. Monet yritykset ovat sulkeneet ovensa, liikkeet, tunnen itse henkilökohtaisesti monia ihmisiä, jotka tekivät hotellialalla työtä. Sehän on varsin merkittävä sektori Espanjassa ja ihmiset ovat jääneet nyt ilman työtä. Tämä tarkoittaa monenlaisia henkilökohtaisia tragedioita. En toivoisi tällaista kenellekään ja haluaisin toisaalta tukea sitä, että mahdollisimman nopeasti voidaan käyttää rahaston apua hyväksi ja hyväksyä tämä hakemus, mutta haluaisin myös sanoa, että mitä tulee näihin yrityksiin, joita tämä koskee, tunnen monet näistä yrityksistä itse. Näin ollen ei ole mikään sattuma, että ymmärrän hyvin, kuinka suuresta ongelmasta on kyse tällä sektorilla Espanjassa. Tilanne on vähän sama monilla muillakin sektoreilla ja monissa muissa Etelä-Euroopan maissa. Vielä lopuksi haluaisin vielä täsmentää, että on hyvä, että autamme ihmisiä, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, mutta meidän pitäisi ajatella myös globalisaation vaikutuksia ja talouden liberalisaation vaikutuksia siitä syntyy monenlaisia ongelmia ja meidän pitää pystyä reagoimaan nopeasti silloin, kun jotakin on jo tapahtunut, jos toimimme älykkäällä tavalla. Ja meidän pitäisi myös ennakoida ja estää ennalta tällaisia tragedioita ja ottaa huomioon toimenpiteet, jotka estäisivät, että tällainen ei tapahtuisi. Ja tämä liittyy paljon myös tärkeään aiheeseen, joka on tässä kuukausia nimittäin vapaakauppasopimus USAn kanssa. Mehän olemme varsin lähes yhteydessä kaikki toisimme ja tätäkään seikkaa ei pitäisi unohtaa. Merci, monsieur. Kiitoksia. On totta, että olisi hyvä pystyä ennakoimaan globalisaation edustamia haasteita ja vaikutuksia ja valmistautua – näihin haasteisiin, joita globaalista syntyy, eikä sitten vain puuttua tietyllä viipeellä, niin kuin tällä hetkellä on tilanne. En näe muita puheenvuoropyyntöjä tästä asiasta koskien Aragonian tapausta. Sitten siirrytään viite, viidenteen tiedonantoon koskien EGF 2014 002 Alankomaista. Helderlands Overäisen rakennushanke. Esittelijä on Poltan. Thank you, Chair. Kiitos. Olen parlamentin uusi jäsen ja on mielenkiintoista kuulla, miten varoja käytetään globalisaatiorahastosta. Ja tästä syystä otin myöskin tämän asian nyt hoitaakseni nähdäkseni, miten nämä toimii, Olin iloinen huomatessani, että nämä ovat varoja, joita käytetään hyvään tarkoitukseen. On ymmärrettävää, että Alankomaat, kuten muutkin maat, sitä voimakkaasti koski tämä rahoituskriisi ja ennen kaikkea rakennusalaa kosketti hyvin voimakkaasti kriisi. Uusien rakennusten tuotanto romahti, en, koska pankit eivät rahoittaneet enää kiin, kiinteistölainoja – ja olivat hyvin pidättyväisiä lainoituksessa, mikä merkitsi sitä, että talojen hinnat romahtivat, mutta myöskin uusien talojen tuotanto, kuten rakennussektori kokonaisuudessaan oli hyvin voimakkaasti tämän kriisin kourissa. Mutta liittyy myöskin siihen, että maa on reuna, ennen kaikkea tämä liittyy maan reuna-alueisiin. Keskeisillä alueilla markkinat ovat jälleen elpymässä, mutta reuna-alueita tämä kriisi on koskettanut voimakkaimmin ja siellä on se ongelma, et, joka on vakava ongelma, että se mikä näyttäisi olevan lyhytaikaista työttömyyttä saattaa muuttua pitkäaikaistyöttömyydeksi ja hyvin sitkeäksi työttömyydeksi. Tämä on ennen kaikkea totta rakennusalan työntekijöistä, jotka e, ovat työskennelleet pienille yrityksille tai ovat riippumattomia ammatinharjoittajia. Nämä eivät ole ihmisiä, joilla olisi taustallaan erinomainen koulutus, vaan he ovat ihmisiä, jotka ovat oppineet usein työnsä käytännön kokemuksen kautta, ja he tarvitsevat tukea saadakseen paikan uudestaan Alankomaiden työmarkkinoilla. Joten tämä näyttäisi tehokkaalta, näyttäisi olemaan hyvin suunnattua. Se koskee rakennusalaa Alankomaiden reuna-alueella ja se olisi myöskin, näyttäisi olevan myöskin tehokas. sinne mielessä varat käytetään ensin, ennen kaikkea siihen, että tuetaan työpaikan hakemista niin, että työntekijät saadaan suunnattua uusiin paikkoihin löytämään paikkaansa alankomainen työmarkkinoilta. Ja tästä syystä me voimme pitää hyvänä ja tukea tätä ehdotusta. Merci, monsieur le rapporteur. Kiitoksia, hyvä esittelijä. Nyt jos joku haluaa käyttää puheenvuoron, on sen aika. Kukaan ei pyydä puheenvuoroa. Joten siirrymme äänestyksiin. Anteeksi. Olkaa hyvä. Predsedujouči, hvala za besedo. Moj kratek komentar. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenvuorosta. Haluaisin vain kommentoida lyhyesti kaikkien näihin neljään mietintöön. Me voisimme niiden suhteen kuulla ongelmista, joita koituu, kun näitä varoja myönnetään jäsenmaille hitaasti. Tämän vuoksi ehdottaisin, että etsisimme syyt näiden toimien hitaudelle ja löytäisimme ratkaisuja niiden korjaamiseen. Ja haluaisin myöskin pöytää, että näiden mietintöjen esittelijät tai tulevien mietintöjen esittelijät kohdatessaan ongelmia kohdatessaan ongelmia siis eh, globalisaatiorahaston suhteen ottaisivat mukaan mietintöönsä ne seuraukset, joita on koitunut siitä, että näiden toimien toteuttaminen on ollut niin hidasta. Meidän tulisi ehkä kysyä itsestämme, että jos globalisaatio tulevaisuudessakin aiheuttaa tällaisia ongelmia, meidän tulisi pohtia sitä, onko EGFllä riittävät varat vastata ja korjata näitä ongelmia nopeammin toimien. Kiitoksia. vrai que chacun des On totta, että jokainen esittelijä esitti kritiikkiä. Tässä on jonkinlainen väistämätön hitaus näissä vaikeissa tilanteissa, jotka tarvitsisivat globalisaation rahaston käyttöä tulevaisuudessa myöskin on huolia maksuista, sillä nämä viivästykset, joita kohtaamme, tällä hetkellä niitä luovat. Näiden kritiikkien edessä komissiolla on ehkäpä joitakin huomioita tai kommentteja, joita se haluaisi esittää, että voisi meitä rauhoitella, rouva pääjohtaja. Kiitoksia. En aikonut puhua, mutta koska monet viittasivat näihin viipeisiin, niin ehkä selventäisin tässä kolmea seikkaa. Ensinnä Kuten te tiedätte, on uusia sääntöjä, joita on käyttöön ja ne vähentävät äh, päätöksentekoaikaa tämän tyyppisissä projekteissa uusien hankkeiden kohdalla päätös saada neljän kuukauden sisällä. Ensimmäinen tapaus, johon viittasimme, Romanian tapaus, tämä liittyy vanhoihin sääntöihin vielä. Siellä oli pidemmät aikarajat tässä tapauksessa niin kuin esittelijä itsekin myönsi uskoakseni, niin vaikeus liittyy siihen, että luodaan tämä osuuskunta. Piti varmistaa, että tämä on kestävä projekti, että kysyntää näille tuotteille on, että nämä ihmiset myös osallistuvat osuuskunnan toimintaan. Ja tämä on pääselitys tälle viivästymiselle päätöksenteossa tässä tapauksessa. Sitten toinen kohta haluan vain selventää, että Espanjan tapauksessa ehkä on tapahtunut tällainen väärinkäsitys, koska tapausta ehdotettiin helmikuussa 2014, joten itse asiassa ei kovinkaan huomattavaa viivettä ole tässä tapauksessa vielä ollut. Sitten kolmas kommentti, jonka esittäisin, on, että kun kaksi budjettivallan käyttäjää sopivat tästä, niin silloin on kahden viikon aika komissiolle maksaa nämä varat, joten voin vain tukea puheenjohtajan kommentteja, jotta saataisiin nopeasti päätös myös parlamentista, jotta voidaan sitten toteuttaa näitä päätöksiä mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Voilà. La balle est dans le camp du... Nyt pallo on siis parlamentilla. Me olemme tässä tilanteessa, jossa pitää löytää nopeampia tapoja ähm, käsitellä asiat ja päättää. Kun talo on tulossa, niin ei voi liikaa pohdiskella, täytyy saada palokunta liikkeelle. Näissä mietinnöissä pyrimme löytämään tapoja nopeuttaa päätöksentekomenettelyä ja näiden varojen käyttöönottoa. Hyvä. Me olemme nyt päässeet näiden viiden globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto mietinnön käsittelyn loppuun ja siirrymme nyt äänestyksiin. Gérard Depré ja Monika Olmayer ovat esittelijöinä ja haluaisin heitä kuulla, jotta saisimme selville, voimmeko me nyt edetä jo ja siirtyä äänestyksiin. Äänestyshän oli alun perin suunniteltu 10 yli 18 meidän pitäisi nyt katsoa, voimmeko me heti siirtyä äänestyksiin. Herra Depre. Hyvä puheenjohtaja, minä haluaisin tässä edetä hyvin nopeasti. Uskoakseni me voisimme äänestää, elleivät kollegat vastusta. Tästä nyt voisimme siis äänestää 10 yli 12 paitsi jos joku vastustaa, mutta voisin nämä siirtopyynnöt esitellä nopeasti ja ellei vastustusta esine, niin voimme sitten siirtyä eteenpäin. Ainakaan täällä ei vaikuta vastustusta olevan. Edustaja Olmeier, onko vastustusta teidän puolellanne? Ilmeisesti ei. Voitte pari minuuttia tässä puhua. Ihan lyhyesti puheenjohtaja näistä kolmesta siirrosta yleensä, että hän ei, en puhu kovin pitkään tietosuojavaltuutettu. Se ei ole monimutkainen juttu. Tässä on pysyvä kohta, joka muutettu, pysyvä virka muutettu sopimukseksi ennen kuin voidaan nimittää henkilökuntaa. Tämä ei ole mikään ongelma. Sitten toinen kohta alueiden komiteasta Yksi budjettikohta, se koskee henkilökuntaa alueiden komiteassa, henkilöstöä siellä ja voivatko he käyttää mm, lasten päiväkotia. Yleensä he ovat käyttäneet näitä päiväkoitolaitoksia omassa elimessään ja he saavat sitten varoja, jota toimellista saa. Sitten kolmas asia, parikymmentä tuhatta ja jälleen kerran alueiden komissio. Varen siirto on vain 62 000 ja kysymys on muut päätökset, joka on tehty aiemmin tällä välin ECRstä on tullut ryhmä ja sen mukaisesti meidän täytyy myös muuttaa sitä, miten virkoja täytetään tämän aikaa ongelmaton kysymys sinänsä, koska budjettivaliokuntana me itse asiassa jo viime päätöksessä vaadimme tätä samaa. Si, madame. Parole. Kiitoksia. Nyt Gérard Depré. Olkaa hyvä. Hyvin nopeasti Me olemme siis saaneet melko suuren paketin, joka koskee siirtopyyntöjä. Eräät näistä siirroista ovat sellaisia, joista voimme äänestää myöhemmin. Kyseessä ovat pyynnöt 12, 13, 14, 15 ja 16. Nämä kuusi anteeksi, viisi siis siirretään myöhemmälle ajankohdalle tulevaan kokoukseen. Ja nyt esittelen teille ne, joista voimme äänestää tänään. Ensinnäkin siirto numero 11 tämä koskee ainoastaan tasapainottamasta vuodelle 2014 hallinnolliset kulut, keskitetyt hallinnolliset kulut. Kyseessä on siis nyt tämän valiokunnan vastuunalan kuuluvaa toimia siirto 18 vuodelle 2015. Tarkoitus on syyskuulle 2014 suunniteltua toimea. Tarkoitus on siis tämän neuvoston toimen siirto 2015, sitten siirto 19, oikeus peruste Horisontti 2020 on vuonna 2014 joulukuussa hyväksytty, siis tämän vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen jälkeen. Tämän vuoksi meidän täytyy maksusitoumuksia hyväksyä. Meidän täytyy ottaa huomioon joulukuun 2013 oikeudelliset päätökset. Sitten äh, siirto numero 20 kyseessä on siirto, jonka tarkoitus on Serbialle ja Montenegrolle tehdä mahdolliseksi käyttää olemassa olevia ähm, liittymisvälineessä kaksi olemassa olevia maksusitoumuksia täysin hyväksi. Kyseessä ovat siis tietyn tyyppisten ohjelmien rahoittamiset ähm, sen sijaan, että rahoitettaisiin toisen tyyppisiä, kuten alun perin suunniteltu. Sitten tämä siirto 21 50 ähm, miljoonan euron siirto äh, hätä vaara reservista Syyriaan, Syyrialle. Sitten 25 miljoonan euron siirto Syyrien ja naapurimaiden eduksi. Tarkoitus on siis auttaa pakolaisia Syyriassa ja sen naapurimaissa tässä. Hyvä puheenjohtaja, nyt kello on tasan seitsemän yli 12. Kiitoksia hyvät naiset ja herrat, hyvät esittelijät näistä täsmennyksistä. Oliko tässä kysymyksiä tai kommentteja? Meillä on nyt viisi minuuttia aikaa mahdollisille kysymyksille. Ellei kysymyksiä ole, oletteko sitä mieltä, että voisimme aloittaa äänestyksen jo nyt, nopeuttaa tätä toimintaa? Äsken pahoiteltiin järjestelmän hitautta. Nyt meillä olisi mahdollisuus toimia nopeammin. Ehkä me voisimme äänestää pakettina 11, 20, 21 ja 18, kuten de Deprene esitteli. Nyt ne, jotka puoltavat näitä ehdotuksia, nostakaa kätenne. Kiitoksia. Vastaan. Ketkä vastustavat? Kukaan ei vastusta. Haluaako joku äänestää tyhjää? Ei kukaan ei äänestä tyhjää. Yksi tyhjää, kaksi tyhjää. Kaksi äänestää tyhjää. Kiitoksia. Olemme siis päättäneet asiasta. Nyt siirrymme muihin osioihin, jotka ähm, Rova Olmeier esitteli ensin alueiden komitea siirrot 1 äh, 2014 sitoumusten siirto puolesta. Kiitoksia. Vastaan. Kukaan ei vastusta. Äänestääkö joku tyhjää? Yksi tyhjää. Tämä on siis päätetty sitten. Euroopan tietosuojavaltuutettu siirto numero yksi puolesta. Vastaan. Kukaan ei vastusta. Tyhjää. Kaksi tyhjää. Ja lopultakin viimeinen päätös alueiden komitea vuoden 2014 establishment plan puolesta. Vastaan, kukaan ei äänestä vastaan, ja tyhjää, kaksi tyhjää. Olemme siis päässeet tämän esityslistan loppuun. Oliko vielä kysymyksiä. Kuka ne haluaa käyttää puheenvuoroa. Päätämme siis nyt kokouksemme jatkamme kello 15. Kuulemme Troikkaa erillisvirastoista. Kiitoksia ja näemme kohta.